Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich darf Sie ganz herzlich äh, zur heutigen Sitzung. Hyvää huomenta. Sanon toivottavasti teidät tervetulleeksi talousarviovalvontavaliokunnan tämänpäiväiseen kokoukseen. Meillä on hyvin laaja esityslista. Kollega Otis on pyytänyt, että äänestysjärjestystä muutettaisiin, että hänen mietintönsä ottaisiin sille aiemmin, koska hän täytyy ehtiä lentokoneeseen. Jos ei ole tähän mitään huomautettavaa, ot, muutan tätä niin, että otan tämän kohdan aiemmin. Ja tämä ei varmaankaan ole mikään ongelma, näin muutetaan nyt sitten esityslistaa. Voisin viitata, että kokous on, siitä kokous on julkinen, se välitetään edelleen internetissä ja olemme iloisia siitä, että tänään on myös tulkkaus tarjolla. Sitten saan mainita, että sen puitteissa, että henkilöstö liikkuu. Meillä on täällä uusi työntekijä sihteeristössä. Philip Kotz on nyt sihteeristössä. Selvästi tervetuloa. Tuota, hyvää yhteistyötä. Me olemmekin jo tavanneet, mutta ollaan kuitenkin asian vielä mainita täällä julkisesti ja toivottaa teidät selvästi tervetulleeksi. Nyt menemme kohtaan kolme, joka on yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen, pedosten torjunta aina tärkeä, mutta ajatellen ajankohtaista keskustelua myöskin aihe, jota tarkkaillaan hyvin huomavaisesti. Tuotan että tuleeko myöskin komissio Semetan tänne. Ehdottaisin järjestyksestä ensin kuuntelisimme teidän äh, raporttinne ja sitten käynnistäisimme keskustelun. Siis ensin komission jäsen kertomuksen, sitten herra Kesslerin, Olafin edustajan raportin ja sen jälkeen sitten meillä on vuorossa keskustelu. Tervetuloa herra Semeta valiokuntaan. Olemme iloisia siitä, että komission jäsenenä te otatte tämän asian hyvin vakavasti. Ja toivomme tietysti myös toisaalta, että haluamme valvoa, mitä komissio tekee, mutta tietysti haluamme vahvistaa niitä, jotka toimivat meidän mielestämme oikeassa hengessä. No niin, kiitos. Thank you, Mr. Chairman, for your kind words. Kiitoksia puheenjohtaja näistä ystävistä sanoista, arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Nyt olen jo toista kertaa kahden kuukauden sisällä keskustelemassa teidän kanssanne meidän politiikastamme ja siitä, miten me estämme ja jäljitämme EU-varojen väärinkäyttöä ja kuinka tähän sitten reagoimme. Tänään kerron teille, kuinka tilanne on kehittynyt vuoden 2011 aikana olen iloinen voidessani kertoa, että esitellä teille vuoden 2011 kertomuksen Euroopan unionin taloudellisten etujen suojamisesta ja taistelusta petoksia vastaan artiklan 325 pohjalta perussopimuksessa. Niin kuin aina, kertomuksessa annetaan tilastollinen katsaus kaikkiin epäsäännönmukaisuuksiin, joita jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet komissiolle. Tässä on kuitenkin kaksi suurta eroa verrattuna aiempiin kertomuksiin Ensinnäkin nyt on tehty selkeä ero epäsanomukaisuuksien välillä, jotka ovat petoksia luonteeltaan, ja sitten niiden epäsanomukaisuuksien osalta, joita ei pidetä petoksina. Pelkästään nämä aiemmat, eli epäsanomukaisuudet, jotka, ovat, jotka on ilmoitettu petoksina ja joita yleensä pidetään petoksina suoraan sanottuna. Vuoden 2011 kertomuksessa harmonisoidaan myöskin epäkelvolla tavalla maksettujen lukujen takaisin perintä ja nämä luvut on otettu konsolidoituihin Euroopan unionin tileihin. Tämä on johtanut hieman ongelmiin, kun on tarkasteltu petosten vastaista kertomusta ja sitten noottia kuusi, tai kohtaa kuusi vuotuisessa tilinpidossa. Näiden yhteensovittaminen on vaikea. Olen saanut eri kommentteja myöskin teidän valiokunnaltanne aiemmin. Ja olen ollut täysin samaa mieltä teidän kommentteiden kanssa. Toivon, että katsotte, että tämän vuotuinen kertomus on erityisen hyödyllinen teidän kannaltanne. Niin ikään. Parlamentti pyysi aiemmin vuoden 2011 kertomuksen yhteydessä lisää tietoa erästä erityisalasta tai aiheesta. Tänä vuonna epäsäännönmukaisuuksien vastainen taistelu ja petokset kohesiopolitiikassa olivat tämä aihe, josta otettiin lisää tietoa. Parlamentin se, että petosten vastaiset päätöslauselmat vuodelta 2011 ovat antaneet meille merkittävää, tärkeää osviittaa, antaneet meille suuntaa. Me, nämä huomautukset on otettu huomioon meidän kertomuksessamme ja olemme niihin tarttuneet. Neljä työasiakirjaa pistävät täytäntöön tätä kertomusta mukaan luettuna nyt on julkaistu uusi työasiakirja. Artikan 325 täytäntöönpanon jäsenvaltioissa seuranta suosituksille aiemmista kertomuksista, tilastollinen arviointi epäsäännönmukaisuuksista, jotka ilmoitettiin vuonna 2011, sekä uusi asiakirja, joka koskee metodologiaa ja tilastoarviointeja näistä vuonna 2011 ilmoitetuista epäsanmukaisuuksista. Ne ovat nämä neljä työasiakirjaa. Haluaisin painottaa kolmea myönteistä kehityskulkua vuoden 2011 toimintakertomuksen takka kertomuksen yhteydessä. me havainneet, että valvonta ja tarkastusjärjestelmät ovat merkittävästi parantuneita. Tämä on johtanut siihen, että vuonna 2011 ilmoitettiin vähemmän epäsanamukaisuuksia. Tämä johtuu sitä muistakin tekijöistä, jotka kohta mainitsen. Osittain tämä kaikki johtuu siitä, että valvontajärjestelmät ovat parantuneet ja myöskin välineet. Näin tilintarkastustuomioistuinkin on todennut hiljattain antamassaan kertomuksessa. Toiseksi voimme havaita tämän vuoden kertomuksesta, että takaisin perintä on tehostunut vuonna 2011. Lisäksi on ryhdytty lukuisiin poliittisiin aloitteisiin, komissio on nämä ottanut käyttöön taistelakseen tehokkaammin petoksia vastaan. Nyt voin käydä lävitsemään kolme seikkaa kohta kohdalta. Kertomus osoittaa, että petosten määrä on vähentynyt noin 35 prosentilla verrattuna vuoteen 2010. Niin ikään taloudellinen vaikutus näistä petoksista on laskenut noin 37 prosentilla. Tänä vuonna kokonaissumma oli 404 miljoonaa euroa. Se määrä, joita ei ole ilmoitettu petoksina, on myöskin vähentynyt noin 17 prosentilla. Arvioitu talouden vaikutus näistä epäsanmukaisuuksista, joita ei pidetä siis petoksina, vähentyi noin 6 prosentilla tai 6, eli 6 prosentilla, eli tämä on tällä hetkellä 1,5 miljoonaa miljardia euroa. Nämä muutokset eivät kaikki johdu siitä, että varojen hallinta on parannettu. Pikemminkin tämä lasku oli odotettavissakin, ja se oli ennakoitavissa jo vuonna 2010 kertomuksessamme. Nyt viittaan siihen osaan, joka liittyy syklisen luonteeseen joissakin ohjelmissa – erityisestikin kohesiopolitiikan puolella näin on. Epäsäännönmukaisuuksien määrä väheni eniten kohesiopolitiikan puolella noin 45 prosentilla. Ja ottaen huomioon tämän tosiasian siitä huolimatta merkittävää parannusta on saatu aikaan. Ja kuten aiemmin sanoin, suurimmalta osin parannukset ovat aiheutuneet paremmasta valvonnasta. Mitä tulee varojen takaisin perintään? Nyt täytyy muistuttaa mieliin, että kertomuksessa menetelmää on muutettu verrattuna aiempiin vuosiin. Olemme harmonisoineet lukuja niiden kanssa, jotka julkaistaan Euroopan unionin tili, vuotuisessa tilinpäätöksessä. Luvut tässä kertomuksessa koskevat oikaisujen täytäntöönpanoa ja takaisin perintämääräyksiä, jotka komissio on hyväksynyt, jotta te voisitte vertailla tilannetta paremmin edelliseen vuoteen. Minun palveluni ovat uudelleen laskeneet 2010 tiedot tämän uuden menetelmän pohjalta. Tulokset osoittavat, että yleisesti ottaen tilanne on menossa myönteisempään suuntaan. Menopuolella takaisin perinnät olivat 77 prosentista maataloussektorilla 98 prosentin tasolla komission määräämissä valitsemissa hallinnoimissa rahoissa ja kohesiopolitiikan puolella 91 prosenttia. Täytäntöönpano takaisinperinnän osalta on merkittävää, huomattavaa, vaikkakin takaisinperintätaso maataloussektorilla on hieman laskenut. Suurin takaisinperintäaste on kohesiopolitiikan puolella. Tämä johtuu lähinnä siitä, että ohjelmakausi 2006 saatiin päätökseen. Min niin tulopuolella takaisin perintää on ollut perinteisissä omissa varoissa. Vuodesta vuosien takaisin perintätaso on pysynyt vakana 46 prosenttia vuonna 2010 ja 52 prosenttia 2011. Tällä välillä on liikuttu jatkuvasti yleisesti ottaa noin 92 prosenttia omien varojen veloista tai maksuviiveistä on saatu perittyä takaisin ilman, että tässä on ollut kohtuuttomia viiveitä. Tämä tarkoittaa siis, että rahat on peritty takaisin noin kolmen vuoden kuluttua siitä, kun nämä menot ovat syntyneet. Erityisestikin silloin, kun on ollut kyse tai syytä epäillä petoksista, takaisin onnistunut hyvin. Joskus rikosoikeudelliset menettelyt kestävät melkoisen pitkän aikaa ja tämä sitten hankaloittaa tai viivästyttää takaisinperintää sitten poliittiseen puoleen ja niihin toimiin, joihin komissio ryhtyi vuonna 2010 parantaakseen taistelua petoksia vastaan. Maaliskuussa 2011 komissio teki uuden ehdotuksen, jolla haluttiin uudistaa Olafin toimintaa. Hiljattain parlamentti hyväksyi neuvotteluiden tulokset tämän osalta. Kesäkuussa 2011 puolestaan komissio hyväksyi uuden petosten vastaisen strategian niin sanotun kaps strategian Tarkoituksena on parantaa petosten tutkintaa ja ehkäisyä komission palveluiden tasolla. Lisäksi komissio hyväksyi tiedonannon, joka koskee yhteisön taloudellisten etujen suojaamista, silloin kun on kyse rikosoikeudesta ja hallinnollisesta tutkimuksesta. Heinäkuussa 2012 komissio esitteli ehdotuksen direktiiviksi, joka koskee tätä samaista asiaa. Vuonna 2011 komissio vaati sitä, että keskitytään enemmän korruption vastaiseen taisteluun 2013. Komissio tulee valmistelemaan petosten vastaisen kertomuksen kahden vuoden välein 2011 syyskuussa komissio teki kolme ehdotusta direktiiveiksi, joiden tarkoituksena on uuden julkisia hankintoja koskevia sääntöjä niin, että epäkelvoilta liike-elämän toimilta voidaan välttyä ja lisätä avoimuutta julkisessa hankinnoissa. Lisäksi komissio julkaisi tiedon, joka koskee arvonlisäveron tulevaisuutta. Siinä tarkastellaan uusia tapoja, joilla voidaan parantaa taistelua alv-petoksia vastaan. Artikla 325 ja sen mukana annettu kertomus viittaa niihin toimiin, joihin jäsenvaltiot ovat ryhtyneet kohte- tarkastelun kohteena olevan mm-hmm. vuoden aikana Euroopan unionin taloudellisten etujen suojelmiseksi. Tänä vuonna erityisaiheita tarkasteltiin syvällisemmin, keskittyi jäsenvaltioiden valvontaan ja pyrkimyksen taistele petoksia vastaan ja epäsäännöllisyyksiä vastaan kohesiopolitiikassa. Tässä on mukaan luettuna tietoa petosten vastaista tutkimuksista sekä lainsäädännöllisistä ja hallinnollisista toimista ja strategioista, joita on otettu käyttöön. Liitteissä tarkastelen yksityiskohtaisesti jäsenvaltioiden antamia vastauksia. Vuoden 2011 kertomus antaa teille myöskin tietoa siitä, kuinka jäsenvaltiot ovat suhtautuneet reagoineet niihin suosituksiin, joita annettiin jäsenvaltioille vuoden 2010 kertomuksessa. Olen iloinen vuodessani todeta, että suurin osa viime vuoden suosituksista on pistetty täytäntöön. Suurimman osan, suurimman osan osalta on tapahtunut parannusta raportointijärjestelmä, joka liittyy IMS, on parantunut maataloussektorilla. Täytäntöönpanot tai sääntöjen ortamisaste on kasvanut, parantunut ja tilin tai tulli maksujen osaltakin saatu edistystä aikaan. Lisää edistystä tarvittaisiin kuitenkin vielä, kun tarkastellaan kuinka jäsenvaltiot ilmoittavat tapauksia. Esimerkiksi Ranska ei ole raportoinut laisinkaan kohesiopolitiikassa tapahtuneita petostapauksia vuonna 2011. Komissio ryhtynyt kahdenvälisiin toimiin löytääkseen ratkaisuja tähän. Loppujen lopuksi vain pieni määrä jäsenvaltioita käyttää tätä keskitettyä tietokantaa hyväkseen. Muut ovat ryhtyneet alustaviin toimiin pistääkseen täytäntöön tätä keskusta rekisteriä seuraavan rahoituskehyksen aikana. Kaiken kaikkiaan voimme todeta, että vuonna 2011 olemme saaneet aikaan hienoa edistystä sekä komission puolella että jäsenvaltioiden tasolla. Oli miten oli. Nyt ei kannata kuitenkaan tuudittautua tyytyväisyyden tunteeseen, koska ongelmia on vielä edelleenkin. Joissakin jäsenvaltioissa edelleenkin raportoidaan aivan liian vähän petoksia. Secondly, we must make sure... Toiseksi täytyy varmistaa, että poliittiset toimet, joita komissio on peräänkuuluttanut, pistää tähän täytäntöön ja toteutetaan mahdollisimman nopeasti. Ja loppujen lopuksi analyysi osoittaa, että ponnisteluita tarvitaan vielä, jotta edistystä jatkuvasti saadaan aikaan ja, ja pystytään vastaamaan niihin kielteisiin vaikutuksiin, joita nyt meneillään olevasta talouskriisistä ilmenee tällä sektorilla. Kiitoksia ja nyt mielen vastaan teidän kysymyksiin, mikäli teillä on sellaisia. Ja, vielen dank, eh, Herr Schemeta, für den... Herra Schemeta tästä raportista ja kiitos myös siitä innosta, jolla sen esittelitte meille. Haluan nyt avata keskustelun täällä valiokunnassa ja haluaisin kysyä ensin, kuka haluaa aloittaa. Derek Vaughan, ole hyvä. Yeah, uh, thank you, Chair. You, you... Kiitoksia puheenjohtaja. Sanoitte alustuspuheenvuorossanne, että tämä on tärkeä aihe ja olette oikeassa siinä, että tämä on tärkeä aihe Euroopan parlamentille, mutta erityisesti näissä vaikeissa taloudellisissa sinä aikoina tämä on tärkeä myös Euroopan unionille. Tämä on nyt ensimmäinen keskustelu tänään ja toivotan tervetulleeksi komission jäsenen ja kiitän hänen alustuksestaan tänä aamuna. Joskus keskitymme ennemminkin huonoihin uutisiin, joten halusin uudelleen siterata joitakin lukuja, jotka komissio tässä mainitsi. Esimerkiksi petosten, ilmoitettujen petosten määrä on laskenut 35 prosentilla ja sen rahoituksen vaikutus on laskenut 37 prosentilla vuoteen 2010 verrattuna. Tämä on hyvä uutinen ja meidän tulisi huomioida se heti aluksi. Joskus tämä johtuu paremmasta hallinnosta, kuten komissaari sanoi, mutta joskus tämä saattaa johtua myös siitä, että vuonna 2010 tässä näkyivät ne luvut ohjelmakaudelta 2006-2010 ja ohjelman lopuksi virhetaso on usein aika korkea, joten tämä ehkä näkyy sitten vuoden 2010 luvuissa. Sitten IMSn käyttöönotto saattaa myöskin vaikuttaa näihin lukuihin. Kuitenkin on hienoa, että edistystä on saatu aikaan. Komissio mainitsi myös takaisinperinnän suhteen tapahtuneen talouden edistystä ja luvut näyttävät parantuneen paitsi maataloudessa verrattuna vuoteen 2010, joten tämäkin on hyvä asia. Hyvä asia on myös se, että komissio on tänä vuonna pystynyt erottamaan sääntöjen vastaisuudet, jotka ovat petoksen kaltaisia ja muut sääntöjen vastaisuudet. Ja kun saamme vuosikertomuksen tilintarkastustuomioistuimelta. Monet yrittävät tehdä eron siinä välillä, mikä on petosta ja mikä on pelkkä virhe. Ja on hyvä, että olette tämän nostaneet esiin kertomuksessanne tänään. Kuitenkin johtuen erilaisista raportointimenetelmistä jäsenvaltioissa on mahdotonta tietää tarkka sääntöjen vastaisuuden taso ja erityisesti petosten määrä. Ja tiedätte, selititte, kuinka eri jäsenvaltiot käyttävät eri menetelmiä ja siksi joissain jäsenvaltioissa raportoidaan hyvin alhaisia sääntöjen vastaisuuksien määriä, kun taas toisissa mm, valtioissa nämä ovat hyvin korkeita, joten pitäisi parantaa menetelmiä, mitä tulee tähän raportointijärjestelmään, kansalliseen valvontajärjestelmään, takaisinperintäjärjestelmiä. Näitä on kaikkia parannettavia ja silloin kun ne on jo käytössä, ne pitää ottaa käyttöön täysin. Tässä alustuspuheenvuoro. Nyt muutama kysymys, jotka haluaisin esittää komissiojäsenelle, kun hän kerran on täällä. Puheenvuorostanne ja kaikista kertomuksista käy selvästi ilmä, että petoksen torjunta, toimenpiteet riippuvat hyvin pitkälti jäsenvaltion täytäntöönpanosta ja viittasitte siihen ja sanoitte, että komissio on riippuvainen tiedoista, jotka tulevat jäsenvaltiosta voidakseen saada aikaan kokonaiskuvan, mitä tulee hankkeiden maksuihin ja myöskin tulonkeruuseen mitä komissio aikoo tehdä, jotta jäsenvaltiot joutuisivat enemmän vastuuseen epäsäännönmukaisuuksista ja myöskin niiden raportoinnin puutteesta. Ja kun katsotaan millaisia menetelmiä jäsenvaltiot käyttävät, niin millaisia malleja teidän mielestänne jäsenvaltioissa on käytössä, joita voitaisiin ottaa käyttöön myös toisissa jäsenvaltioissa? Onko siis hyviä käytänteitä, joita voitaisiin hyödyntää sitten toimenpiteet, joita olette jo ottaneet käyttöön, esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa järjestettävät kokoukset jäsenvaltioiden kanssa, alkavatko ne kantaa hedelmää teidän mielestänne? Ja sitten vielä kysymys IMS-järjestelmästä, mitä komissio aikoo tehdä? jotta voidaan varmistaa, että IMS otetaan täysin käyttöön jäsenvaltioissa. Ja viimeinen kysymys liittyy takaisin perintään. Päätitte puheenvuoronne puhumalla takaisin perinnästä. Tämä on tietenkin tärkeää jäsenvaltioille ja myös Euroopan unionille. Ja olen iloinen huomata sen, että 92 prosenttia takaisin perinnästä tapahtuu ongelmitta. Kuitenkin vielä on 8 prosenttia ongelmia, joten voisitko ehkä kertoa, millaisia toimenpiteisiin on on ryhdytty, jotta voitaisiin parantaa tilannetta, koska puhuitte hyvin paljon erilaisista toimintasuunnitelmista, strategioista ja tiedotuksesta, ettekä niinkään kovista toimenpiteistä asiantilan parantamiseksi, joten vähän lisää tietoa tästä asiasta olisi hyödyksi minulle ja koko valiokunnalle. Kiitoksia. Kiitos kollega Seuraavaksi Rova Gressle. Niin. Tämä tilasto, sen voidaan sanoa, että pitää uskoa mitään tilastoa, <clears throat> mitä itselle vääristänyt. Niin. Joka vuosi tämä on hyvin mielenkiintoinen asia, koska me näemme, miten järjestelmät toimivat. Joten sellaiset kiitokset tästä. Minä olin hiukan huolissani, koska on, jos tapahtuu ilmoituksia sääntöjen vastaisuuksista silloin komissio yleinen, koska raportointijärjestelmät ovat parantuneet. Jos taas tapahtuu vähemmän ilmoituksia, silloin komissio on sitten sitä, että säännöt ovat paremmat. Mikä nyt sitten pätee? onko meillä paremmat säännöt vai parempaa raportointia? Onko molemmissa ongelmia? Olemme, että, olemme voineet todeta, että Ranska ei, Ranskasta ei ole mitään kohesiota koskevia ilmoituksia. Meillä on edelleenkin hyvin epätasaiset ilmoituksia jäsenvaltioista. Mihin komissio ryhtyy tässä? Miten pitkälle se on mennyt tässä asiassa? Koska kertomuksessa todetaan, että vuoden 2010 vuosikertomuksessa Saksa, Ranska, Espanja ja Yhdistynyt kuningaskunta, että niitä pyydettiin ilmoittamaan, miksi ne ovat ilmoittaneet niin vähän tällaisia sääntövastaisuuksia. Ja tähän mennessä kertomuksen painoon mennessä ei ole saata, saatu mitään vastauksia. Mikä on tilanne vuodelta 2011? Näyttää siltä, että meillä on edelleenkin ongelma näiden jäsenvaltioiden kanssa, jos ei tule vastauksia tai riittämättömiä vastauksia, mitä sitten tehdään asialle. <clears throat> Tämä ongelma on myöskin, äh, jota sellainen että vielä ratkaistu, seuraava rahoituskehyskautta varten, koska ei ratkaistu vielä sitä, miten asia hoidetaan. Sitten takaisin perimiset. Joissakin jäsenvaltioissa on aina ollut ongelmia, esimerkiksi Italiassa. Ita- Italia, siellä 43 prosenttia rahoista vedetään pois siis, siis lähes puolet. Näin on ollut vuosien ajan. Me nähdään, että tämän vuosien ajan Italia on aina eturintamassa, mitä tulee takaisin perintöihin. Mikä on tilanne? Tämä toinen kysymys olisi sitten, tai anteeksi, tämä toinen kysymys ja kolmas kysymys, sitten rahoituskriisi, miten se on vaikuttanut takaisin perintään? millä, mitä vaikutuksia voimme nyt odottamisi Kreikan, Espanjan osalta? Kysymys on maista, joilla on ongelmia takaisinperinnässä, jossa me vedämme varoja pois valtioilta itseltä. Voin hyvin kuvitella, että tulemme kohtaamaan erityisen suuria ongelmia. Voisitteko lopettaa keskustelun? se, miten rahoituskriisi vaikuttaa takaisin perintään, siitä voitte antaa vastauksen kirjallisesti myöskin ennen kaikkea luvuista, ne ovat meille tärkeitä. Sitten herra komission jäsen, minä olen Svaabi. Meillä, meillä ei yleensä paljonkaan kiitetä. Nyt joudun kuitenkin kiittämään siitä, mitä te ja komission Reding teitte. Esititte nämä kolme direktiiviä, jotka merkitsevät huomattavaa yhdenmukaistamista, yksinkertaistamista rikosoikeudessa. Minusta se oli valtaisa loikka Euroopan unionille erittäin tärkeä toimenpide niin, että vaikealla alueella, petosten toden alueella, ja liittyy nimenomaan EUn rahastoihin, että me olemme päässeet siellä eteenpäin ja todellakin tunnustukseni tässä asiassa ja kansanpuolen ryhmä tulee joka tapauksessa tukemaan tätä aloitetta. Kiitos. Dank, äh, Frau. Kiitos Rova Gressle ja sitten Rova Herra Sulakakis. Thank you, uh, commissioner. Kiitos komission jäsenelle ensinnäkin. Haluaisin aluksi todeta, että minun nähdäkseni komissio on tehostanut pyrkimyksiään taistella korruptiota ja petoksia vastaan erityisestikin silloin, kun on kyse Euroopan unionin taloudellisista eduista. Uskoakseni kuitenkin tällä hetkellä olemme kaikkea muuta kuin onnistuneet aikaan saamaan merkittävää edistystä. Voin antaa teille tästä pienen esimerkin. Olemme tehostaneet toimia tullipuolella, koska siellä Euroopan unionin taloudelliset edut ovat merkittäviä. Kuitenkin mikä tarkastellaan Transparency Internationalin lukemia ja mielipidetiedusteluiden tuloksia, kun ihmisiltä on kysytty, ovatko he koskaan lahjonneet yhtäkään hallituksen laitosta tai instituutiota. Tuon tutkimuksen perusteella 600 000 tapausta on ilmoitettu, 600 000 tulli laitoksen piiriin kuuluva petostapausta, tapausta, on esiintynyt 600 000 ihmistä tai 600 000 talous, kotitaloutta on ilmoittanut lahjoneensa jonkun tullilaitoksen piirissä toimivan henkilön EUn alueella vuonna 2010-2011 aikana. Näin toteaa Transparency International mielipidemittauksen pohjalta. Ehkä mielipidemittaukset ovat väärässä. Ihmiset ovat pähkähulluja ja ilmoittaneet lahjovansa, ilmoittaneet lahjoneensa jonkun, vaikka eivät ole lahjoneet, tai sitten Toinen vaihtoehto on, että emme edes tajua, miten suurimittaisesta toiminnasta on kyse meidän nenänne alla. Minä uskon, että tämä jälkimmäinen pitää paikkansa. Jäsenvaltiot, kuten Ranska tai jopa pienemmät jäsenvaltiot, kuten Malta – kertovat, että mitään epäsäännönmukaisuuksia ei ole tapahtunut, ainakaan sellaisia, että voitaisiin pitää petoksina Euroopan unionin varojen osalta. Tässä melkein luulisi, että ihmisluonto on jollakin tavalla muuttunut ja jostakin kummasta, kummallisesta syystä. Nyt äh, ihmiset ovat aivan eri luontoisia kuin ennen, ainakin joissakin jäsenvaltioissa. Todellisuus on kuitenkin jotain aivan muuta. Tosiasia on, että meillä on kyllä suojamuureita, mutta suojamuureja ei vartioi kukaan. Euroopan unionin taloudellisia etuja siis. Ja nyt sitten Ulafista. Ulafa ryhtyi vuoden 2011 aikana 178 tutkimukseen – Nämä kaikki, tai ainakin 90 prosenttia pääjohtajan mukaan, perustuu tietoihin, jotka heille toimitettiin, joten oma-aloitteisesti Ulaf ei ole ryhtynyt yhteenkään ainoaan tutkimukseen sellaisellakaan alueella, joilla tiedämme tapahtuvan hyvin paljon petoksia ja suuren luokan petoksia. Olaf saattaa tutkia pieniä tapauksia, vaan todellisia tapauksia, mutta kukaan ei ole ilmoittanut Ulafille suurista tapauksista, joten suurten osalta ei tehdä mitään. Joten niin kauan kun te pidätte kiinni tästä hiljaisuuden laista sektorilla, niin kauan kuin kukaan ei avaa sanasta ja niin kauan kuin kaikille maksetaan, kaikille osapuolille, niin silloin Euroopan unioni ei puutu asiaan. Tämä on se ongelma, joka meillä on petosten vastaisessa politiikassa. Jälleen kerran kehottaisin, tai pikemminkin haluaisin ylistää komissiota siitä, että se on ryhtynyt toimenpiteisiin. Todellinen vastuu petosten vastaista taistelusta on jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioissa ei tätä kuitenkaan tehdä, joten meidän täytyy parantaa petosten vastaista politiikkaa. Sitä täytyy tehostaa eksponentiaalisesti, mikäli haluamme tehokkaasti suojata Euroopan etuja. Tämä olisi juuri tällä hetkellä erittäin merkittävää, koska, tai erittäin tärkeää, koska ihmiset vihaavat etelän maissa ihmisiä, jotka varastavat Euroopan unionilta rahaa, koska he tietävät, että varastavat rahaa tavallisilta kansalaisilta. Pohjoisessa ei haluta maksaa rahaa EUlle, koska siellä katsotaan, että Euroopan unionin rahaa ei käsitellä asianmukaisena tavalla, että meidän täytyy todellakin tehostaa toimiamme ja varmistaa, että ne ihmiset, jotka varastavat rahaa EUlta, tai ottavat vastaan Euroopan unionin rahaa, pohtivat tarkalleen, mitä sillä tekevät, koska tällä hetkellä he eivät silmänsäkään räpältä, kun he rahat pistävät taskuunsa. Next question by Mr. Kiitos sitten, herra Schmidt, olkaa hyvä. Thank you very much, madam. Kiitoksia oikein paljon, puheenjohtaja. Oikea analyysi on se, että kaikki tässä rakennuksessa – haluavat, että rahat käytetään kunnollisella tavalla. Nyt olisin halunnut kuulla mielipiteenne liittyen ilminantajiin, koska ilminantajat ovat todella tarpeellisia kaikilla näillä aloilla ja toimielimissä. Ja herra Kessler sanoo asiakirjassaan, että julkisen sektorin lähteistä tullut tieto on vähentynyt ja yksityisen sektorin lähteistä tieto on lisääntynyt. Ja kysy, ihmettelen kovasti, että miksi. Olen kuullut ainakin sellaisen selityksen, että kaikki pelkävät niin kovasti menettävänsä työpaikkansa, että he eivät uskalla sanoa mitään. Ja tämä koskee myös EUn toimielimiä ehkä erityisesti niin, koska Kuten tiedätte, niin sitä kutsutaan kultaiseksi häkiksi. Jos sanot jotain, joudut ulkopuolelle. Ja kaikki liittyy työhön. Tämä on ehkä yleisempi kysymys. Minä olen ollut töissä julkisella sektorilla ja tiedän, että voi olla vaikea kritisoida pomoaan ja sanoa, että asiat eivät mene aivan niin kuin pitäisi. Mutta haluaisin kuulla teidän kommenttinne, koska on liian yksinkertaista sanoa, että näiden määrä on vähentynyt, koska mielestäni se liittyy johonkin muuhun. Ja tämä liittyy myös herra Skilakakiksen kysymykseen. Kiitoksia. Herra Geier, seuraava kysymys on teiltä. Kiitos puheenjohtaja. Herra komissiosen Semeta, olen iloinen hyvistä uutisista, joita kertomus unionin taloudellisten etujen suolimisesta tänä vuonna meille välittää. Mutta minulla on samoja huolenaiheita kuin kollega Kreslellä. Minä olen purjehtija ja jos on merellä, oppii eron sen, miten puritaan veden yli ja miten kuljetaan sitten pohjan ylitse. Vapaalla vedellä on helppo purjehtia, mutta jos pinnan oleva virtaus vaikuttaa jotenkin, jotain tie, jos tunne, tai tunne, jota jotenkin voi ajautua karille pohjakosketukseen. Ja joten jos virtaus kuljetaan väärän suuntaan, huomaa yhtäkkiä sitten, että oikeastaan ei pääse liikkeelle lainkaan. Mitä teidän mielestänne voimme nyt tehdä jotta voitaisiin saada edes jossakin määrin luotettavia tietoja siitä, miten laajaa petos on. Me luotamme jäsenvaltioihin. Monet kollegat ovat todenneet, että luvut ovat joskus enemmän uskottavia kuin toisinaan. Nolla prosenttia on minusta sellaista, mikä saa minut todella miettelijäksi. Jos sanotaan nolla prosenttia petoksia, silloin maailma olisi todella erityisen kaunis. Ja voi sitten kysyä, miksi tässä valtiossa jostakin syystä ei tapahdu minkälaista petosta EU-varoilla. Elämäkokemuksemme kuitenkin saa meidän ajatuksemme menemään toisenlaiseen suuntaan. Ja siihen suuntaan, mihin minun sun kysymyksenikin menee. Nimittäin, onko komissiolla esityksiä siitä, ehdotuksia siitä, mihin voitaisiin ryhtyä, jotta voitaisiin luotettavalla tavalla saada lukuja, jotka antavat reaalisen kuvan petoksen, petoksen määrästä. Aiotteko jotenkin tehdä selvityksiä, joita kansalaisyhteiskunta on tehnyt, eh, joihin kollegas kyllä kaikki viittasi, onko täällä jokin esitys siitä, miten me Euroopan parlamenttina voisimme vaatia jäsenvaltioilta sitä, että saisimme selkeän kiinne kohdan, vertauskohdan, niin että voimme nähdä, olemmeko me veneessämme pääsemässä oikeaan suuntaan, olemmeko me pääsemässä eteenpäin petoksen torjunnassa mihinkään, olemmeko liikkumassa mihinkään suuntaan. Myös herra Di. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin komission jäsenelle ja pääjohtajalle näistä kertomuksista. Ne ovat erittäin merkittäviä meidän työdemme kannalta. Ensinnäkin haluaisin kiittää siitä, että nyt on tehty selkeä ero epäsäännönmukaisuuksien ja petosten välille. Kyse on kuitenkin kaksi aivan erilaista konseptia. Ja kun me taistelemme virheitä vastaan maissa, niin tämä on eri asia kuin taistelu petoksia vastaan. Ei tämä tarkoita sitä, etteikö petoskin olisi epäsäännönmukaisuus. Kiitoksia kuitenkin tästä selkeästä rajanvedosta. Minua hieman hämmästytti nähdä, kuinka merkittäviä eroja kertomuksen pohjalta voidaan havaita, kun tarkastellaan, kuinka epäsäännönmukaisuudet, jotka ovat petoksenomaisia, ovat vähentyneet. Liittyykö tämä tietojärjestelmän käyttöön, koska 2026 ohjelmakausi saatiin päätökseen ja petokset 2006 vuonna petokset, mikäli muistan, ne paljastui vuonna 2009 ja ne perustuivat taikka sen aikaisiin lukuihin, niin nyt sen vuonna 2011 havaitaan näin suuri määrä. Nähdään, kuinka suuri vähennys on tapahtunut ilmoituksissa. Liittyykö tämä uuden järjestelmän käyttöön? Meidän työmme ja keskustelun kannalta toteaisin, että nyt tässä on sellainen mielikuva syntymässä, että petoksia on vähemmän talousarvion täytäntöönpanossa. Ja mikäli ymmärrän, kyse myöskin siitä, että järjestelmä muutoin ja nyt ollaan eri ohjelmakaudella. Ja kun tarkastellaan kertomusta ja sitä, että ne paljon pudotusta on tapahtunut, mikäli minä en ole mikään asiantuntija, enkä ymmärrä, mistä tekni, mitä tekniikkaa tässä on käytetty. Onko tässä käytetty tilastotieteellisiä menetelmiä ja onko todellista laskua tapahtunut vai miten kerropanoinen talousarvion täytäntöönpano on muuttunut petosten osalta? Antakaa tämän luotettavan kuvan siitä. Toinen ehdotus, jonka haluaisin teille tehdä, on, että olisi hienoa, mikä saisimme tietoa tai tullut tilastotietoa tuomioista. Sitten kun petoksesta on ilmoitettu, ja meillä on jo asiakirjoja ja tietoja takaisin perinnästä, mutta meillä ei kuitenkaan mitään tarkkaa tietoa, kuinka monta ihmistä on tuomittu, kuinka paljon on annettu sakkoja, taikka vankeustuomioita, taikka ehdollisia tuomioita, ja ketkä ovat nämä petoksen tekijät, minkä tyyppistä henkilöistä on kyse, onko kyse poliittisista johdosta, liikemiehistä, virkamiehistä, vaikka tilinpitäjistä, tai tilintarkastajista, kuka ne rahat käytännössä pistää taskuun se minkälaisia rikosoikeudellisia seuraamuksia on langitettu niiden tutkimusten perusteella, joihin on ryhdytty. Onko joskus epäilty petoksesta, mutta sitten ilmoitettu, että epäily on aiheeton. Ja minkä, miten, minkä tyyppisistä henkilöistä on kyse silloin, kun puhutaan näistä kavaltajista tai varojen omiin taskuihin laittajista. Entä sitten jaettu hallinto? Haluaisin esittää sitä kohtavan kysymyksen. Petoksia koskevassa kertomuksessa, kun puhutaan suurista menoista, niin siellä on hyvin pienistä luvuista ja vain harrasta tapauksessa kyse, mutta kun on kyse jaetusta hallinnosta, minä uskon, että tässä on kyse siitä, että kun tarkastellaan epäsäännönmukaisuuksien määrää ja rahasummia, jaetusta hallinnosta on kyse, niin minun nähdäkseni meidän pitäisi enemmän kiinnittää tähän huomioon, koska jaetulla hallinnolla on oma merkittävä roolinsa silloin, kun sen viidestä tai kuudesta jäsenvaltiosta ja kaikki eivät ole samaa mieltä siitä, miten asiat hoidetaan. Mutta sitten kun tätä se ongelma, mikä meillä on. Niin minä haluaisin tietää, kuinka paljon tämä jaettu halutaan maksaa, kuinka tehokasta se on, kuinka paljon sillä on virheitä, kuinka paljon sillä on petoksia ja kuinka moni virheistä ja petoksista aiheutuu jaetusta hallinnosta. Meillä pitäisi olla oma varanhoidon hallintamme ja, ja erittäin pätevä varojen hoito-osasto, joka hoitaisi kaikki rahoituskysymykset. Tähän ei ole vielä päästy. Meidän valtiovarainministerimme eivät ole kyenneet hoitamaan asiat jäsenvaltioiden tasolla jaetun hallinnon osalta riittävän hyvin. Ja olemme kaikki saaneet kuulla, että budjettineuvottelut, jotka koskevat, kahdeksan, jotka koskevat kahdeksaa miljardia, jotka nyt puuttuvat budjetista, tätä ei ole saatu hoitoon kuntoon, hoidettua kuntoon, koska jaetun hallinnon puolella – ei ole hoideta asioita kunnollisella tavalla. Ja on suuri häpeä, että ei pystytä löytämään tätä 8 miljardia, mikä tarvittaisiin vuoden 2012 laskujen maksamiseen. On suuri häpeä, että 8 miljardia ei löydy. Minä olen erittäin iloinen kuitenkin sen osalta, että yleisesti ottaen pohditaan sitä, että voitaisiin paremmin hoitaa Euroopan unionin varenhoitoa. Nyt pitäisi todellakin ajatella asioita hieman uudelta kannalta ja kokonaisvaltaisesti tarkastella, kuinka paljon ylipäänsä tämä jaettuhallinto maksaa ja miten tehokasta se on. Joka tapauksessa kiitos siitä, että saimme tämän erittäin mielenkiintoisen kertomuksen. Herra Mulder. Thank you, uh, chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Pikku kommentti arvonlisäverosta. Aivan alusta asti se on ollut yksi tärkeimmistä Euroopan unionin omista varoista ja siitä saattaa tulla sitä jälleen kerran. Tässä kertomuksessa sanotaan, että komissio työstää pysyvää EU-lomaketta verohallinnolle ja liikeyrityksille ja sitten komissio voi arvioida, miten arvonlisäverosta tulee tehokkaampaa. Tämä vaikuttaa hyvältä aloitteelta, mutta kysymykseni kuuli, miksi tätä ei ole tehty paljon aikaisemmin, koska minun mielestäni ALV on helposti kierrettävissä, sit siinä voidaan tehdä suuria peto, helposti petoksia. Tämä olisi pitänyt tehdä paljon aikaisemmin. Niin miksi komissio ryhtyy siihen nyt ja kuinka pitkällä olette? Thank you, Mr. Mulder. Kiitos. Ja nyt annan puheenvuoron komission Semetalle. Hän voi vastata kysymyksiin, joita otettiin esille. Well, thank you very much. Uh, uh, of course, uh... Kiitoksia. Tietystikin kysymyksiä tuli monen monia. Kiitoksia niistä. Ehkä voin aloittaa kokonaisluvuista herra Odikin pyysi kartoitusta niistä syistä, miksi näin suurta heilahtelu on tapahtunut. Alustavassa puheenvuorossani totesin jo, että Euroopan varojen hallinnassa tietystikin on myöskin tämä syklinen vaikutus nähtävissä. Ja täytyy ottaa huomioon, että meillä on monivuotisia hallinta- ja valvontajärjestelmiä käytössä, joten aivan normaalia, että ohjelmakauden lopussa, kun ohjelmat saatetaan päätökseen. Silloin kaikki valvonta, kaiken tyyppinen valvonta astuu kuvaan mukaan. Näin tapahtuu vuonna 2010, kun vuoden 2006 ohjelmat saatiin päätökseen. Tämä johti siihen, että Epäsäännönmukaisuuksia raportoitiin enemmän ja petoksia niin ikään. Nyt tuo ohjelmakausi on taakse jäänyttä elämää, joten luvut vuonna 2011, niihin ei vaikuta enää aiemman ohjelmakauden toimetta. Joten tämä osittain selittää sen, että virheiden määrä on laskenut. Mutta vain, tämä selittyy vain osittain tällä, koska osittain parantuminen on seurausta valvontaa ja hallintajärjestelmien tehokkuuden paranemisesta ja toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta, joka liittyy kohesiopolitiikkaan. Nyt tuota on pistetty täytäntöön jo parin vuoden ajan. Ja tämäkin omalta osaltaan sitten on johtanut siihen, että tilanne on kohentunut petosten osalta. Sitten yksittäisiin kysymyksiin, jotka liittyivät siihen, mitä meidän täytyy tehdä, jotta tilanne paranee. Minun uskoakseni olemme nyt erittäin tärkeässä vaiheessa. Nyt merkittäviä aloitteita on jo otettu käyttöön. Euroopan taloustentujen suojaaminen rikoslain puolella. Meidän täytyy ymmärtää, että nykylainsäädännön valossa Olafilla on, miten nyt sanoisinkaan, hallinnollinen funktio lähinnä. Se ryhtyy, ryhtyy vain hallinnollisiin tutkimuksiin. Mutta rikosoikeudelliset seuraamukset, niitä ei ole harmonisoitu eikä meillä ole yhteisiä määritelmiäkään rikosnimikkeistön osalta ja rikosoikeudisten seuraamusten osalta. Tämä omalta osaltaan aiheuttaa ongelmia. Siksi minun nähdäkseni on erittäin tärkeää, että nopeasti saadaan edistystä myös tällä puolella. Vierailin juuri Saksassa ja keskustelin Saksan viranomaisten kanssa tästä samaisesta asiasta, koska uskon, että Ilman tämän tyyppistä lainsäädäntöä on kovin vaikea saada edistystä aikaan, erityisestikin silloin, kun on kyse rikosoikeudellisista seuraamuksista petostapausten yhteydessä. Tällä hetkellä 42 prosenttia muistaakseni on sellaisia tapauksia, jotka on toimitettu Olafin kautta kansallisille viranomaisille ja sitten – kansalliset viranomaiset ovat hoitaneet asiaa eteenpäin. Tämä oli yksi asia. Toinen asia on, että tällä hetkellä työstämme uutta aloitetta, joka liittyy Euroopan unionin yleisen syyttäjän toimeen. Tätä kautta voidaan luoda pohjaa rikosoikeudellisille tutkimuksille eu tasolla. Tämäkin on erittäin tärkeä elementti varapuheenjohtaja Redding aikoo tehdä tätä koskevan ehdotuksen kesäkuussa 2013. Uskon, että lainsäädäntö on nyt oikeilla raiteillaan ja on tärkeää, että parlamenttikin on vaikuttamassa lainsäädännön laatimiseen. Olaf-asetus nähdäkseni tulee omalta osaltaan myöskin parantamaan Olafin toiminnan tehokkuutta, vaikuttavuutta. Siirtyäkseni sitten esittelijän esittämiin kysymyksiin. Mitä malleja voitaisiin käyttää? Sellaisia malleja, joita jäsenvaltioissa on jo olemassa ja joita muutkin voisivat ottaa käyttöön. Tällaiset temaattiset kyselykaavakkeet, joita laaditaan joka vuosi ja joka tänä vuonna koski kohesiopolitiikkaa, tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden jäsenvaltioille tarkastaa sitä, mitä muut jäsenvaltiot tekevät. Jäsenvaltiot voivat oppia muiden käytänteistä ja omaksua hyviä käytänteitä muita, muilta jäsenvaltioilta. Joten meidän tarkoituksemme on jatkaa tällaista toimintaa, koska tällaiset aihekohteiset ja kyselykaavakkeet voivat mennä paljon syvemmälle yksittäisiin kysymyksiin kuin mitä muuten voitaisiin tehdä. Järjestämme myöskin kokouksia jäsenvaltioiden kanssa. Yleisemmin ottaen katson, että me voisimme vahvistaa – lisätä näiden kokousten lisäarvoa, niin jäsenvaltiot todellakin sitoutuisivat toimiin, jotka liittyvät petosten vastaiseen taisteluun. Minä olen itse pyrkinyt juuri viemään asioita tuohon suuntaan. Olen pyrkinyt omien palveluiden kautta tehostamaan noiden kokousten hyödyllisyyttä erityistilanteet, jotka valitsevat yksittäisissä jäsenvaltioissa, olivat äh, Rova Kreslen kysymyksen aiheena. Hän viittasi Ranskaan ja joihinkin muihin jäsenvaltioihin, joista raportoidaan suhteellisen pieniä määriä petoksia. Minä olen täysin samaa mieltä teidän huomioidenne kanssa. Tästä syystä meidän palvelumme ja Olaf tekevät nyt kahden, kahdenvälisesti yhteen, yhteistyötä noiden jäsenvaltioiden kanssa – Ranskan kanssa käydään jo kahdenvälisiä keskusteluita ja kenties herra Kessler voi kertoa konkreettisesti, mistä on kyse. Me olemme todellakin puuttuneet tähän tilanteeseen kahdenvälisten yhteyksien kautta, jotta jäsenvaltiot ymmärtäisivät tai jotta voitaisiin täysin ymmärtää, miksi jotkut jäsenvaltiot ilmoittavat niin pieniä petoslukuja. Johtuuko tämä siitä, että petoksia on todellakin niin vähän, vai johtuuko tämä siitä, että raportointijärjestelmässä on jotain mätää? Täytyy ottaa myöskin huomioon se, että jossakin tulee rajaa vastaan, kun esitämme vaatimuksiamme jäsenvaltioille. Meidän täytyy noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Jotkut sanovat, että he haluaisivat enemmän tietoa. Tietystikin olemme valmiit toimittamaan mitä tahansa tietoa, millä on jäsenvaltiolta, mutta tiedot toimitetaan meidän lainsäädännön, lainsäädännön pohjalta. Emme voi vaatia jäsenvaltioita toimittamaan enempää tietoa kuin mitä laki vaatii tai edellyttää. Täällä viitattiin korruptioon. Ja tutkimuksiin, joita oli tehty korruption osalta. Meidän täytyy nyt käsittää eräs seikka. Suurin osa toimista täytyy toteuttaa jäsenvaltioiden tasolla, komission tasolla. Me hyväksymme tai kannamme tiedonantoja – ja viime vuonna annettiin tiedonanto, joka koski korruptiota. Nyt ensimmäistä kertaa otettiin käyttöön myöskin raportointijärjestelmä jäsenvaltiota varten. Tämän, tämän kautta saadaan objektiivisempaa tietoa ja vertailukelpoisempaa tietoa Jäsenvaltiot on helpompi verrata keskenään ja voidaan tehdä jonkin tyyppisiä valion jäsenvaltioiden kesken ja tämä nähdäksemme hieman sysää jäsenvaltioita eteenpäin parantamaan omaa lainsäädäntöään, koska eihän kukaan halua, että on lista ykkösenä korruptiotilastoissa. Olafin tutkimuksista voin todeta, että suurin osa niistä perustuu ilmiantoihin tai muihin lähteisiin tai ilmoituksiin. Olen samaa mieltä siitä, että tässä on pienoinen ongelma. Olafin uudistuksen kautta, sitten kun Olaf-asetus on saatu hyväksyttyä, me pystymme suuntaamaan Olafin toimia hieman enemmän oma-aloitteellisemman toiminnan puoleen. Minä ainakin haluaisin, minäkin haluaisin, että tähän suuntaan mennään, koska tietystikin mikäli joku raportoi siitä, että jäsenvaltiossa tai jollakin saralla on jotain ei epäilyttävää, niin Olafin täytyy tietystikin reagoida. Tämä on aivan normaalia, mutta vielä Parempi olisi, mikäli tietoa voitaisiin käyttää, kokonaisvaltaista tietoa, jota Olafille tulee, voitaisiin käyttää oma-aloite tutkimusten aloittamiseen. Tällaista pitäisi priorisoida tulevissa Olafin toimissa. Olafin omia tutkimuksia. Siirtyäkseni seuraavaan kysymykseen. Tämä koski ilmiantajia ja ilmiantojen määrän vähenemistä. Tätä ei ole helppo selittää, mistä tämä johtuu. Voi vain todeta, että komissio tulee antamaan aloitteen, joka koskee ilmiantoja. Aiomme omaksua myöskin sisäisen strategian, joka koskee tätä vuoden loppuun mennessä. Tässä yhteydessä voi vain todeta, että meidän uskoaksemme meidän täytyy luoda kaikki tarvittavat edetykset ja olosuhteet sille, että ilmiantajat nauttivat täysimittaista suojelua heihin kohdistuvilta vastatoimilta. Tämä tulee olemaan tämän sisäisen strategian ytimenä, strategian, joka koskee ilmiantajia. Herra Odi esitti kysymyksen, joka koski jaettua hallintoa. Ja hän esitti ajatuksensa sen osalta, kuinka tämä voitaisiin muuttaa suoraksi hallinnoksi. No, tehän tiedätte, että kun otetaan huomioon, kuinka vähän Euroopan unionin instituutioilla on resursseja, ja kun kaikki samalla pyrkivät vähentämään henkilöstöä vuoteen 2017 mennessä, mikäli oikein muistan. Merkittäviä leikkauksia tarvitaan siihen mennessä. Uskoakseni tämä on suorastaan mahdotonta toteuttaa käytännössä, koska jäsenvaltioissa on hyvin monia ihmisiä, jotka vastaavat hallinnosta, valvonnasta, jaetusta hallinnosta ja näiden varojen tilin tarkastamisesta, ja mikäli komissio ottaisi kaikki nämä tehtävät kontolleen, me tarvitsisimme valtavasti lisää henkilökuntaa komissioon. Uskon, että nykyolosuhteissa tämä olisi täysin mahdoton ajatus. Siksi meidän täytyy keskittyä pikemminkin jaetun hallinnon parantamiseen ja tehostamiseen. Jälleen kerran voin toistaa sen, minkä sanoin kun vastasin tilintarkastustuomioistuimen kertomusta koskevaan kysymykseen. sinun totesin, että on merkittävää tai tärkeä saada aikaan merkittäviä parannuksia kohesiopolitiikan puolelle ja että ehdotukset, jotka tehtiin tuon lainsäädännön yhteydessä esimerkiksi netto-oikaisut niiden täytyy pysyä mukana lainsäädännössä, koska nämä merkittävällä tavalla pystyvät parantamaan tilannetta jaetun hallinnon osalta. Tässä tilanteessa, jossa nyt ollaan, muutoksia tarvitaan tuonnekin puolelle. Sitten tilastoista ja tilastojen soveltamisalasta, jonka herra Odikin mainitsi. Me esitämme tilastot, joita lainsäädäntö edellyttää, ja tilastot muodostavat kertomuksen ytimen. Mutta mikä sitten lopullinen tulos tutkimuksista kulloinkin on, mitä seuraamuksia niistä tulee. Jäsenvaltioiden kanssa voidaan keskustella siitä, voitaisiinko nämä tiedot kerätä jäsenvaltiolta – mutta tämä voi perustua vain ja ainoastaan vapaaehtoisuuteen, koska nykylainsäädännön valossa ei tällaista tietoa tarvitse toimittaa tutkimusten seuraamuksista. Epäsäännönmukaisuudet ja hallintajärjestelmät. Täällä kysyttiin, kuinka tätä sovelletaan käytännössä. Voimme todeta, että yhä useampi jäsenvaltio käyttää tätä järjestelmää tehottomalla tavalla, ja on edelleenkin lukuisia jäsenvaltioita, jotka eivät täysin käytä hyväkseen epäsäännönmukaisuuksien hallintajärjestelmän eri käyttömahdollisuuksia IMS-järjestelmän eri mahdollisuuksia hyväkseen. Me pyrimme kiinnittämään näiden jäsenvaltioiden huomion tämän järjestelmän etuihin ja pyydämme, että jäsenvaltiot käyttäisivät tätä tehokkaalla tavalla. Joten toivakseni nyt sain katettua kaikki kysymykset, jotka täällä esitettiin keskustelun yhteydessä. Jälleen kerran haluaisin kiittää tästä erinomaisesta keskustelusta. Tietystikin, niin kuin Rova Gresle sanoi, silloinkin, silloin kun luvut näyttävät paremmilta, herää aina kysymyksiä, miksi luvut ovat nyt parempia. Ja sitten kun luvut ovat huonompia, niin sitten komissio saa jälleen kerran moitteita. Tänä vuonna tietystikin vuonna 2011 tilanne oli parempi kuin aiemmin. Voin vain toistaa, että tämä tietystikin johtui osittain syklisistä vaikutuksista, jotka kohdistuivat tuohon kertomukseen, mutta täytyy myöskin muistaa, että merkittäviä parannuksia on saatu aikaan yhteistyön kautta ja parlamentinkin suositusten myötä. Nykyisessä rahoituskehyksessä voidaan havaita, että nyt epäsäännönmukaisuuksia tulee olemaan vähemmän kuin aiemmalla ohjelmakaudella. Tämä osoittaa, että nyt ollaan menossa oikeaan suuntaan. Ja tietystikin itse haluan toimia tässä niin nopeasti ja ripeästi kuin mahdollista, mutta on erittäin tärkeää, että sekä parlamentti ja neuvosto hyväksyvät ehdotuksia, joita komissio esittää, jotta tähän päästään. Nyt erittäin merkittäviä ehdotuksia on tulossa käsittelyyn. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon, hyvä komission jäsen, sitä, että kerroitte mielipiteenne ja vastasitte kysymyksiimme eh, tästä tärkeästä aiheesta, kuinka paremmin suojella EUn taloudellisia etuja. Halusin kysyä nyt esittelijältä, haluaisitteko te esittää tehdä nyt loppupuheenvuoronne, vai koska meillä on vähän aikaa, niin voisin antaa herra Kesslerille puheenvuoron, ja sitten te voitte puhua. No, minä voin ihan muutama sanan vielä sanoa lyhyesti tässä lopuksi. Kollegat esittivät monia hyviä kysymyksiä, ja te, hyvä komission jäsen, teitte yksityisko- antoitte yksityiskohtaisia vastauksia näihin kysymyksiin. Haluaisin vain toistaa sen, mitä useat kollegat sanoivat täällä, että meidän pitäisi pitää hyvänä tätä parannusta petosluvuista, joissa nyt kollegat haluavat tietää syyn näiden petoslukujen takana. Minä en halua kyseenalaista sitä, mitä sanoitte. Haluaisin vain löytää syyn sieltä taustalta, jotta voimme tehdä parannuksia tulevaisuudessakin. Siksi haluan tietää syyn näiden parannusten taustalla. Tämä ero raportointi järjestelmissä jäsenvaltioissa aiheuttaa erilaisia lukuja. Tämä ei tunnu järkevältä. Meidän todella täytyy nyt yrittää ratkaista tämä asia mahdollisimman pian. Tämä on yksi pääkysymyksistä, pääjohtopäätöksistä tämän aamun keskusteluista. Ja sitten kollegat haluavat tietenkin tietää, miten voimme estää petoksen tuloissa ja menoissa ja parantaa takaisinperinnän tää tulevaisuudessa. Nämä ovat varmasti keskustelun aiheita tulevaisuudessa. Varmasti tulemme keskustelemaan jatkossakin, kun nyt valmistelemme omaa mietintömme lähikuukausina. Kiitoksia siitä, että olitte täällä. Kiitoksia vastauksistanne. Kiitoksia herra Vuon, kiitoksia hyvä komission jäsen. Ja nyt herra Kessler voi esitellä 12 Olafin vuosikertomuksen. Teillä on puheenvuoro. Thank, you very much. Well, I understand we are Meillä ymmärtääkseni on vain hyvin vähän aikaa, näin tämän käsitin, joten ehkä muutama lyhyt kommentti ja sitten voitte tietenkin eh, esittää kysymyksiä. Ensinnäkin olette nähneet eh, Olafin vuosikertomuksen, toivottavasti arvostitte tätä uutta eh, graafista ilmettä siinä. Teimme kaikkemme, että siitä tulisi helpommin luettava, avoimempi selkeämpi. Ja jatkamme tällä, tätä tietä. Viime vuosi oli siirtymävuosi Olafille. Aloitimme viime vuonna niin kutsuton sisäisten menettelyjemme sisäisen uudelleenarvioinnin, joka on johtanut uudelleenjärjestelyihin ja uuteen tutkimusmenetelmään, joka astui voimaan ensimmäinen helmikuuta 2012. Kuitenkin haluaisin korostaa muutamia mielenkiintoisia tietoja, eräänlaisia trendejä, jotka saattaisivat johtaa, jos ei nyt johtopäätöksiin, niin ainakin keskusteluun ja ehkä mielenkiintoisiin näkemyksiin. Ensinnäkin, kuten näette, Vuonna 2011 Olaf sai yli tuhat eh, tietoa mahdollisista tutkittavista kysymyksistä. Tämä on ennätys Olafin historiassa ja se vahvistaa tämän eh, pysyvän ja jatkuvan trendin, joka on jatkunut kaikkien vuosien aikana. Olaf saa aina enemmän tietoja mahdollisista tutkittavista kysymyksistä. Ja voin sanoa teille, että kun olemme saavuttaneet tämän ennätyksen, saavutimme tämän ennätyksen vuonna 2011, niin tänä vuonna, tiedot saatte tietenkin seuraavasta vuosikertomuksesta, voin jo ennakoida, että tänä vuonna 2012 me tulemme rikkomaan tuon ennätyksen yli 30 prosentilla. Joten vuonna 2012 me todennäköisesti päädymme noin 1300 tietoon, jotka meille välitetään. Tämä, nämä luvut kertovat jotain siitä, mitenlaisena Olaf nähdään ja millaista luottamusta herätämme suuressa yleisössä ja kumppaneissamme. tietenkin se kertoo myös jotain siitä lisääntyvästä tutkimustyöstä, jota Olafin on toteutettava. Nyt laitoimme tämän ensimmäistä kertaa, kuten huomaatte tästä kertomuksesta, niin on vielä eräs mielenkiintoinen trendi, jota tulemme seuraamaan tarkkaan ja tämä on lisää tilastotietoa, nimittäin että meille tulee yhä enemmän tietoja yksityiseltä sektorilta, yrityksiltä, yrittäjiltä, yksittäisiltä kansalaisilta ja niin poispäin. Myöskin nimettömistä lähteistä. Ja vakaasti ja jatkuvasti mm, tietojen, mm, tiedonantojen ja ilmoitusten määrä julkiselta sektorilta vähenee, eli siis jäsenvaltioiden viranomaisilta ja EUn toimielimiltä. En voi vielä sanoa, jatkuuko tämä trendi vuonna 2012, mutta voin sanoa, että toisaalta tämä rohkaisee meitä, koska tämä tarkoittaa, että Olaf äh, tunnetaan paremmin mm, laajan yleisön keskuudessa. EUn kansalaiset tuntevat Olafin. Äh, Olafia tarvitaan enemmän. Toisaalta meidän on nyt analysoitava äh, tarkkaan jäsenvalto jäsenvaltiolta, toimielin toimielimeltä ne syyt, miksi ilmoitusten määrä on vähentynyt. Toinen kysymys. Kaikista näistä Olafin tuloista ilmoituksista ja minun täytyy tässä sanoa, että jokainen ilmoitus tarkoittaa uuden asiakirjan tai uuden tapauksen avaamista, niin viime vuonna Olaf aloitti noin 180 tutkimusta joten koska me toimimme toissijaisuusperiaatteen pohjalta, me tietenkin valitsemme tapaukset, me emme aloita tutkintaa jokaisesta tapauksesta, koska kaikki tiedot eivät välttämättä myöskään ole perusteltuja kaikki eh, ilmoitukset, jotka saamme. Mutta on aika selvää, että Olaf joka vuosi aloittaa enemmän tutkintoja ja tänä vuonna 2012 meillä on ennätysmäärä näitä ö, aloitettuja tutkimuksia. Ja meillä on nyt jo helmikuun ensimmäisestä päivästä lähtien lokakuun loppuun asti 260 tällaista avattua aloitettua tutkintaa. Eli työskentelemme jo yli kapasiteettimme. Teemme siis ennätyksen sekä näissä Olafin tulois, tulevissa ilmoituksissa että näissä avatuissa tutkimuksissa. Meillä on vielä eh, eräs ennätys, joka ei ehkä tule toistamaan. Tällä tasolla meillä ei ole eh, jatkuvaa trendiä, eh, joka koskee takaisinperintää. Viime vuosi oli ennätysvuosi monestakin syystä. Ensinnäkin, koska saatiin takaisinperittyä eräs suuri summa, joka nosti tätä kokonaissummaa mutta ilman tätä yhtä takaisinperintää, joka perittiin takaisin Italiasta, niin viime vuosi olisi kuitenkin ollut ennätysvuosi takaisinperintöjen saralla. Eli nämä määrärahat, jotka perittiin takaisin, löytyvät tilastoista – E, jotka siis liittyvät, nämä siis liittyvät tutkimuksiin, joita on tehty edellisenä vuotena. Se, mikä on tärkeää, on se, että me olemme saaneet aikaan todella merkittävää taloudellista tulosta. Ja nämä tulokset menevät paljon pidemmälle ovat paljon suurempia kuin Olafin hallinnolliset kustannukset, ja tämä on mielestäni tärkeää. Tärkeää tässä kertomuksessa on myös se, että viime vuonna saavutimme myös erään tietynlaisen ennätyksen, nimittäin jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten langettamat tuomiot jos mittaamme tätä ö, ö, vankilarangaistusten määrällä tai siis vuosien määrällä. Ja tämä on seurausta Olafin tutkimuksista. Tämä ei nyt ehkä kuulosta kovinkaan hauskalta, mutta itse asiassa loppujen lopuksi mielestäni kun sitten petokset on tutkittu, niin kyllä jäsenvaltioiden täytyy reagoida niihin asianmukaisella tavalla. Ja viime vuosi oli äh, tässäkin ennätysvuosi. Sitten vielä kaksi viimeistä asiaa. Ensinnäkin, mitä tulee toimintatapaihin, Olaf on aina tunnettu sen äh, tutkinnallisista kyvyistä, mutta myös Politiikan puolella tätä nyt ei voida tilastoida, mutta äh, se määrä lainsäädäntöaloitteita, jos Olaf on äh, suoraan mukana, niin se on kahden vuoden aikana mm, noussut ennätystasolle. Meidän äh, politiikkayksikömme jäsenet ovat työskennelleet tämän OLAF-asetuksen uudistamisen puitteissa, tämä asetus 1073, ja sitten tämä direktiivi, joka mainittiin täällä, nämä merkittävät rikokset, tai siis merkittävä rikoslaki, joka koskee EUn edun taloudellisen edun suojelemista, jonka komissio hyväksyi heinäkuussa, mutta me jatkamme työtämme. Meidän henkilökuntamme työstää uutta euron väärennystä koskevaa lainsäädäntöä me työstämme myöskin asetuksen 515 uudistamista, joka koskee vastavuoroista apua eh, tullialalla. Eh, Olaf on suunnitellut eh, toimintasuunnitelman tupakan ja alkoholin salakuljetuksen torjumiseksi itärajalla ja nyt työstämme tiedonantoa kattavammasta ja vahvemmasta tupakan salakuljetuksen torjumisesta EU:ssa ja lisäksi hyvin tärkeä, haastava ja raskas työ on yhdessä oikeuspääosaston kanssa tämä EPO-ehdotus. Eli meidän politiikan osastomme käyttää koko kapasiteettinsa hyväksi, kuten tähän mennessä ei ole koskaan ollut tilanne. Eli se henkilökuntamme sekä tutkimuksen puolella että politiikan puolella työskentelee kovemmin kuin koskaan aikaisemmin ja todellakin työskentelee kapasiteettinsa äärirajoilla, ellei ole niitä jo ylittänyt. Tämä kaikki on ö, sitten ö, yhdistettävä siihen, että Olefin on ö, leikattava henkilökohta. Olaf on ensimmäistä kertaa historiassaan joutunut ö, vähentämään henkilökuntaa. jo tänä vuonna leikkaamme henkilökuntaa, kuten melkein kaikki komission palveluyksiköt. Leikkaamme henkilökuntaa kahdella prosentilla vuosittain neljän vuoden ajan, joten emme tule saamaan lisää henkilökuntaa, vaan äh, henkilökuntamme tulee vähenemään sekä mm, politiikkasektorilla että tutkimuksissa ja äh, henkilökuntamme työskentelee todellakin jo erittäin kovasti. Teemme kuitenkin parhaamme ja yritämme myös hallinnon tasolla tehdä parhaamme, jotta voitaisiin vastata tähän lisääntyvään luottamukseen, jota Olafille on osoitettu ja jota luvutkin näyt- kertovat. Kiitoksia. Kiitos herra Kessler tästä mielenkiintoista esityksestä koska meillä on nyt aikaa vähän kaikista huolimatta, kun haluaisin kysyä, onko kommentteja, ja jos näin on, niin pyytäisin puhumaan lyhyesti, esittämään kysymys lyhyesti herra Kestätille esittelijä ja, ja Rova Gressle. Herra Vaughan, olkaa hyvä. Yeah, thank you, chair, because... Kiitos puheenjohtaja, koska taika, aika on vähän ajan olla lyhyt sana. Haluan ensinnäkin kiittää Olavin johtajaa puheenvuorosta itse raportista. Ei ole aina helppo tehdä tästä aiheesta mielenkiintoista ja luettavaa. Tällä kertaa se on onnistunut tämän vuoden kertomuksessa, mikä on hyvin ymmärrettävässä muodossa. Haluan kiittää Olafia tästä. Aamulla sanoimme jo, että me näemme, että eh, petos, joka koskee tuloja, on hyvin tärkeä tälle eh, valiokunnalle ja tärkeää myöskin nimenomaan eh, savukeiden sadakuljetus koska 90 prosenttia varoista menee jäsenvaltioille, jos tällaisia salkuttuja tutkansalaisuutta on pysäytetty, eli tämä on hyvin tärkeä asia, oli myöskin sitten kohesiopolitiikka, kohesiopolitiikasta puhutaan paljon, me saimme tilastuomioistumen vuosikertomuksen ja yksi asia siinä oli se, että kohesiopolitiikan alue, joka nousi erityisesti esille ja pyytäisin, että komissio tekisi uusia esityksiä nimenomaan julkisten hallintojen alueella ja, ja näistä varmaankin tullaan äänestämään vielä vuoden loppuun. Toisin sanoen, muutama kysymys nyt sitten herra johtajalle. Ensinnäkin yleinen kysymys. Mainitsitte sen, että työtaakka on kasvanut ja siksi on tärkeää priorisoida tiettyjä asioita Olafin puitteissa. Kysyisin johtajalta, mihin toimenpiteisiin hän uskoo tulisi keskittyä petoksen alueella. Voisiko ottaa esille kaksi, kolme asiaa ja mitkä ne olisivat, mitkä eniten vaikuttaisivat petokseen EU:ssa? Sitten mainitsitte myöskin tulevat uudet tapaukset, ja sanoit, 5 75 prosenttia uusista tapauksista ja ilmoituksista tulee yksityisiltä yksilö, yksittäisiltä henkilöiltä. Haluaisin kysyä, millä mekanismeilla Olaf päättää, mitkä ilmoitukset ovat aitoja ja mitkä johtavat tutkimuksiin. Ja sitten savukkeinen tupakan salakuljetus, jonka johtaja mainitsi, jonka minäkin mainitsin, ja ja se on tärkeä jäsenvaltioille ja Euroopan unionille. Ja kysymys kuuluu, miten me voimme parantaa tilannetta tupakan ja sala, savukkeiden salakuljetuksen osalta ajatellen ennakko- ja jälkitarkistuksia, ja sitten mitä vasta synergiaa voisi olla siinä eri ohjelmien puitteissa on, että mitä komissio ja jäsenvaltiot tekevät, miten pyritään saamaan nämä eri instituutiot, yhteinen tässä suurempi vaikutus siinä, siihen, miten voidaan puuttua tupakan ja savukkeiden salakuljetukseen. Ja sitten Olafin uudistusesitykset johtaja mainitsi nämä erityisesti omassa, omassa puheenvuorossa, myös näyttäisi siltä, että kun on lukenut nämä ehdotukset, että ne eivät vaikuta kovinkaan radikaaleilta. Ja ajattelen sitä, että Olaf saisi valtuutuksen toimia yhteistyössä EUn, jäsenval- EUn toimielinten ja muiden maisten kolmansien maiden kanssa. Minusta nämä ovat sellaisia asioita, jotka ovat pitkälti ovat talonpoikaisjärkeen perustuvia eivätkä kovinkaan radikaalia. Ja kysyisin johtajalta, mistä hän, mitä hän ajattelee, missä uudistukset ovat tärkeitä, jotta voidaan tehdä työtä Olafissa. Kiitos Sara Vaughan ja nyt Rova Gressle ja sitten herra Skilakakis. Ja siinä ovat sitten kaikki, jotka ovat listalla. Rova Gressle. Kiitos kolme kysymystä johtajalle. Ensinnäkin sellaiset kiitokset aina vain kaunimaksi, optisesti kaunimaksi tulevasta kertomuksesta. Tutkimusten keskimääräinen kesto sivulla 11 todetaan, että 29,3 kuukautta, eli 2,5 vuotta, ja sitten tuossa kohdassa puhutaan 22,5 eh, kuukautta. Haluaisin tehdä, mikä eh, näistä luvuista nyt pätee. Haluaisin tietää, miksi keskimääräinen kesto vuoden 2010 vuoteen 2011 on jopa kasvanut kahdella kuukaudella. Siis kaksi lukua kertomukset, jotka eivät ole täysin johdonmukaisia. Ja sitten kysymys olisi, te olette muuttanut Olafia, sen rakennetta, ja se on suuntautunut enemmän tutkimuksiin, tutkimissa yksityisiköissä on ihmisiä, joilla ei ole kokemusta tutkimuksista. Nyt haluaisin tietää, miten tämä voi olla mahdollista. Miten joku voi olla tutkimassa tapauksia ilman, että hänellä on kokemusta tällaisesta tutkimuksesta? Koska valitukset, joita olen saanut kuulla muotovirheistä ja juristavirheistä, nämä ovat lisääntyneet. Haluaisin tietoa, että kuulleet myös tällaisia. Sitten tämä yksikö käsittelee tupakkaa ja väärennöksiä tuotteiden väärännöksiä, kun me nähneet Dallin tapauksessa, on suuri läheisyys komission, komission eräinen osien ja tupakkateollisuuden välillä on jopa yhteisiä tilaisuuksia, joita Olaf ja tupakkateollisuus järjestävät, se ei ole kiellettyä, mutta jos on sitten yhteisiä logoja vierekkäin, näyttää siltä kuin tupakkateollisuus olisi sponsoroimassa Olafin tilaisuutta. Onko tällaista sponsorointia? Kiitos. Thank you, Mr. Skilakakis. Ja sitten herra Skilakakis. Extremely brief. Aivan äärimmäisen lyhyesti. Komission sen Semeta sanoi aiemmin tänä aamuna, että omailoitteisista tutkimuksista, että hän tukee näitä, että tähän suuntaan pitäisi kulkea. Minä odottaisin Olafilta, että se työskentelee tämän asian parissa ja tekisi jonkinlaisen ehdotuksen siitä, miten tämä voitaisiin tehdä. Tämä ei ole asia, jota pitäisi käsitellä tänään, mutta se tulee olemaan kysymys, joka nousi esille seuraavalla kerralla, kun tapaamme. Kiitos, rouva Andreessen. Thank you, Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Parisen viikkoa sitten, kun tilintarkastus tuomioistuin esitteli kertomuksessa, se puhui 3,9 prosentista virheastetta. Ja minä kysyin herra Shemetalta, oliko hän tyytyväinen siihen, että tämä prosenttiluku kasvoi. Ja hän vastasi siihen sanomalla, että, että oli 1,2 prosentin eh, takaisinperintä, jonka hän halusi poistaa tästä virheasteesta, mikä minusta ei ole oikea tapa käsitellä asiaa. Mutta minun kysymykseni kuuluu, että summat, jotka on ovat 691 miljoonaa euroa. Tämä vastaa niitä varoja, jotka on maksettu kuinka monen vuoden aikana. Tämä on hyvin tärkeää, on tär- tärkeää tietää, jolloin voidaan katsoa, mikä on tämä takaisinperinnän osuus, prosenttiosuus vuotuisesta budjetista. Ja herra Kessler, voisitko kenties käyttää muutaman minuutin vastaamiseen. Olkaa hyvä. I try. Yritän. Esittelijä herra Vogan kysyi minulta, mit, siis priorisoimmeko me ja miten eh, tätä tutkinnan aloittamista – ja yleensähän äh, tutkimuksia on ollut noin viides osa tulevista ilmoituksista, millä mekanismilla, jos niin teemme. Kyllä, se ei näy tässä kertomuksessa, koska minun on sanottava, että kertomus puhuu vuodesta 2011. Te tiedätte, että minä aloitin virassani eh, vuoden 2011 aikana ja silloin aloitimme sisäisen uudistuksen, joka on johtanut suuriin muutoksiin, jotka eh, otettiin käyttöön ensimmäinen helmikuuta 2012. Ja yksi suurimmista muutoksista eh, koski nimenomaan tutkimusten valintaprosessista ja prioritoinnista Vuonna 2011 tämän vuoden helmikuun ensimmäiseen päivään asti päätöksen teki tutkintayksikkö. Tämä ei ollut johdonmukainen politiikka, eikä Olaf pystynyt hallinnoimaan tätä järjestelmää johdonmukaisella tavalla. Ensimmäinen helmikuuta 2012 lähtien meillä on erityisyksikkö, valintayksikkö, joka avoimella tavalla käsittelee kaikki Olafille tulevat ilmoitukset ja antaa pääsihteerille, pääjohtajalle ilmoituksen tai suosituksen siitä, pitäisikö tutkimus, tutkinta aloittaa vai ei ja tämä perustuu ensimmäistä kertaa kriteereihin, jotka on kirjattu ylös. Ne ovat avoimia, ne on julkaistu nettisivuillamme. Ensinnäkin yksi koskee, onko meillä valtuuksia. Toinen kriteeri on se, että aloitamme tutkinnat vain, jos on perusteltuja epäilyksiä petoksesta tai rikoksesta. Ja kolmanneksi meidän täytyy noudattaa toissijaisuusperiaatetta. Me aloitamme tutkinnat ainoastaan, jos lisää arvoa syntyy siitä, että Olaf ryhtyy tutkimaan asiaa. Muussa tapauksessa välitämme tiedot kansallisille viranomaisille, kuten tenkin aloitettujen tutkintojen määrä ja, nousee aina, kuten jo sanoin. Sitten tupakasta tupakan salakuljetuksesta. Ehkä voisin tällä tavoin vastata kahdelle jäsenelle, edustaja Greslelle ja esittelijälle. Jälleen kerran uudelleen järjestelyjen kautta vasta ensimmäinen helmikuuta 2012 lähtien olemme selkeästi Olafin sisällä jakaneet tutkintatoiminnan. Meillä on tutkintayksiköt, joille me erottaneet sen politiikasta, niin tämä tarkoittaa tupakkatuotteiden suhteen, että tämä entinen tupakkayksikkö, joka samanaikaisesti loi eh, toimintaa, oli mukana eh, luomassa politiikkaa ja teki tutkintaa. Tällä hetkellä nämä ihmiset ovat eh, eri yksiköissä. Tietenkin tutkintayksikön tulokset otetaan huomioon politiikkayksikössä, mutta nämä roolit eivät enää sekoitu. Mutta sekä politiikka- ja tutkintayksikkö yksiköissä. Olemme tehneet hyvin paljon viimeisen kahden vuoden aikana. Ja toimintasuunnitelma. Olemme luoneet toimintasuunnitelman tupakan salakuljetuksen torjumiseksi itärajalla ja nyt meillä on tämä tiedonanto yhdessä komission kanssa tietenkin. Annamme tiedonannon tupakan salakuljetuksen koulutuksesta koko Euroopassa. Se on suuri aloite, vie varsin paljon äh, varsin paljon työtä komissiolle ja myöskin jäsenvaltioille. Tarkoituksena on saada se hyväksyttyä ensi vuoden keväällä. Tietenkin äh, tupakan salakuljetus on hyvin tärkeä aihe ja me työstämme sitä yhdessä kaikkien jäsenvaltioiden kanssa. Ja jäsenvaltiot ovat todella sitoutuneita, koska ne ovat kovin tietoisia siitä, että tämä on yhteinen tavoite, joten olen kyllä vakuuttunut siitä, että tämä aloite tuo tärkeitä tuloksia, pystytään koordinoimaan ja paremmin suojelemaan kaikkia jäsenvaltioita. Onko tämä 1073 riittävä teille, herra Kessler, en tiedä ymmärsinkö tämän oikein. Tämä uusi 1073, minä otin kantaa tähän täällä valiokunnassa vähän aikaa sitten, voi vaan toistaa tämän uudelleen. Tämä en, asetuksen 1073 muutettu versio on hyvä päivitys. Mielestäni se on tervetullut. Minä myöskin olin mukana työstämässä sitä. Se ei tule de facto kovastikaan vaikuttamaan Olafin toimintaan tai menettelytapoihin, koska olemme ottaneet jo huomioon kaikki suurimmat muutokset. Myöskin mitä tulee perusoikeuksien suojaan tutkimuksissamme. Tämä otetaan jo huomioon ainakin on otettu huomioon ensimmäinen helmikuuta 2012 lähtien. Joten käytännössä toivon todellakin, että tämä säädös hyväksytään mahdollisimman pian täällä parlamentissa ja kuitenkin käytännössä olemme jo ennakoineet sitä, mitä tekstissä on, joten meidän ei tarvitsisi tehdä mitään kovin suuria muutoksia. Se, mikä on suuri haaste meille, jonka minun on toistettava, on suuri huolenaihe, on budjetti ja budjettileikkaukset, jotka näkyvät sitten myös Olafin kyvyssä – olisi mukavaa, jos meiltä ei ainakaan leikattaisi henkilökuntaa. Tämä on hyvin huolestuttavaa lähitulevaisuudessa. Kuten jo sanoin viime valiokuntanne kokouksessa, tämä yhteisvaikutus, joka syntyy siitä, että meillä on uusia menettelyjä, uusia vaatimuksia, jotka syntyvät lainsäädännöstä, ja sitten tämä valtava lisäys ilmoitusten määrissä, jotka Olaf saa. Ja sitten kolmas elementti. Ensimmäistä kertaa meiltä on leikattu henkilökuntaa. Jos nämä kolme elementtiä yhdistää, niin huomaatte, että me olemme huolissamme lähitulevaisuudesta ja nöyrimmin pyytäisin, että te parlamentin jäsenet huolehtisitte tästä ja auttaisitte meitä. Minun täytyy päättää puheenvuoroni, mutta ensin vastaan vielä edustaja Kresslelle tutkimusten kestosta. On vain yksi luku, jonka minä tiedän, ja se löytyy kertomuksesta, ja vahvistan tämän sivu 17, kun tutkimuksen kestu, keskiverto on 22,5 kuukautta näin kauan kestää tutkimus. Tämä on uusi ennätys. Ei historiallinen ennätys. Meillä on pahem, pidempiäkin tutkimuksia ennen. mutta syy tähän on se, no siellä on pieni alaviite, se ei ollut ehkä ihan selvä, mutta me emme tehneet vuosikertomuksestamme vaan luettavampi ja helpommin ymmärtää ymmärrettävä, vaan myös avoimempi. Joten ensimmäistä kertaa tässä alaviitteessä otamme mukaan, kun mittaamme tutkimusten pituutta, kaikki käynnissä olevat tutkimukset, eikä pelkästään sellaiset tutkinnat, jotka on jo päätetty muussa tapauksessa, jos pidetään vanhoja tutkintoja äh, kaapissa eikä päätetä niitä ja päätetään vain uudet tutkimukset, niin sitten äh, tutkintojen pituus on hyvin lyhyt. Vuosikertomuksessa tämä luku ei kuitenkaan ole äh, kuvasta todellisuutta, joten avoimuuden takia otimme siis huomioon kaikki avoimet tutkinnat, jotta saisimme tämän keskivertopituuden laskettua, eikä pelkästään siis jo päätetyt tutkinnat. Siksipä tämä keskivertopituus on vähän pidentynyt. Tänä vuonna 2012 voin kertoa teille, että tämä kesto on pienentynyt tai lyhentynyt huomattavasti, mutta että voi ajatella, että teillä on parempia tutkintoja, lyhyempiä, lyhyempi kesto, enemmän tutkintaa, kun on vähemmän henkilökuntaa. Tämä on erittäin tärkeä huomio. Herra Skilakakis ei pyytänyt vastausta ymmärtääkseni ja ehdottaisin edustaja Andreasenille, että vastaan hänelle, kun ymmärrän hänen kysymyksensä vähän paremmin, joka ei liittynyt ihan tarkkaan tähän kertomukseen, mutta annan hänelle mielelläni kaikkien tarpeellisen tiedon. Kiitoksia. Kiitos, Anna Kesslä. Jos esittelijälle sopii, niin päätämme tämän kohdan kolme. Kiitos kysymyksistä ja kiitos osallistumisesta keskusteluun. Siirrymme nyt eteenpäin koneäänestyksiin. Meillä on kerrottu, siteristö on kertonut, että kohta seitsemän on ensimmäinen listallamme, koska herra Ortiz joutuu poistumaan pian, jos olette valmiita, niin etenemme mietintöluonnokseen, jonka Rova Artis on tehnyt, joka koskee erityiskertomusta viinialan yhteisömarkkinoiden uudistuksesta tähän kehityksestä. Tarkoitus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme kahdessa os, ei, yhtenä kokonaisuutena suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kahdeksan eri äänestys. tämä on pyytänyt ECR puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 yhteen sopiva edellisen kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 suurisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan koneäänestyksellä. Tarkistus 9. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10 on vedetty pois. 11 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Ehdotan, että tarkistamme koneäänestyksellä ensimmäisen osan tarkistus 11.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 Yes, but not only on the amendment. Ei pelkästään tarkastuksesta, vaan myöskin tästä itse tekstin kohdasta. If the rapporteur is okay. If the... Jos sopii esittelijälle. Yo no tengo problema, pero... Ei suin mikään ongelma, mutta se on vain yksi mahdollisuus äänestää siitä erikseen. En, en tiedä, niin. Mr. could you explain? Herra Gerbrandi, voisitteko selittää pyyntöne? Meillä on kohta 17. Lisäksi meillä on tarkistuskohtaan 17. Tarkistus 17 siis. Eh, tämä ehkä osittain aiheuttaa hämmennystä. Taisin itse tästä tekstin kohdasta äänestää, äänestyttää ensin sitten vasta tästä tarkistuksesta. Eh, eh, Minä pitäisin paremmin, että tuo mitä niin kuin on suunniteltu, eli koska seitsemän, minä haluaisin säilyä tämän tässä muodossa. Gressle. Tarkistus on pidemmälle menevä muutos, jos muutetaan tätä kohtaa. On aika epätavallista, koska silloin olisi pitänyt tehdä esitys siitä, että poistetaan tämä kohta. Monsieur. Oui, je partage l'avis de notre... Olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Mikäli tarkist, äänestämme tarkistus 17, niin tar, tarkistus raukeaa ja tämä muuttaa täysin sen, mihin tässä pyritään. Muutosesitys tai tarkistus pyrkii korvaamaan kohdan 17 toisia tekstillä, joten toivottavasti nyt äh, meidän alkuperäistä äänestysluetteloa, enkä me ryhdy tekemään mitään muuta. Meillä on äänestyslista, joten jatkamme sen mukaisesti. Tarkistus 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Our next item. Seuraava kohta on Herkules kolme ohjelmaa koskeva tarjous, joka koskee taloudellisen suomistutuvien toimien edistämistä. Budjetti yksi tarkistus puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Budjetti kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 32 Gajero vedetty pois. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6, 34 ja 7. Äänestämme näistä yhtenä. Ensi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 37 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 35 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 8 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 36 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 9 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 37 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää en ole varma. Tarkistetaan. Tarkistus 11. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Joten budjetti 9 raukeaa. Budjetti 10 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 40 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 41 puolesta. Vastaan hylätty. Tarkistetaan koneäänestyksellä 41. Äänestys päättyy. Hylätty. 42 on vedetty pois. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 raukeaa. Budjetti 14 puolesta vastaan konetarkistus, budjetti 14. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 47 puolesta. En näe käsienne puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 48 vedetty pois. Kompromissi A kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vast- Tarkistan tämä koneäänestyksellä. Ensimmäinen osa kompromissi A. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa kompromissi A puolesta vast jälleen kerran koneäänestyksellä. Minusta tämä on selvä. Joten selvää, että se hyväksyttiin. No niin. 14. 59. 50 ja 17 raukeavat. Suullinen tarkistus vihreiltä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 raukeaa. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta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 hyväksytty. Budjetti 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 5 puolesta vastaan tyhjää. Sosiaaliset ovat puolesta vastaan. Tarkistetaan koneäänestyksellä budjetti 5. Äänestys päättyy. Budjetti 5 on hyväksytty. Budjetti 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 26 vedetty pois, 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, budjetti 7 raukeaa, 28 puolesta vastaan tyhjää tyhjää hyväksytty, tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt koneäänestyksellä äänestämme koko mietinnöstä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten seura vielä, sitten vielä, vielä yksi koneäänestys lainsäädäntö päätöslauselmasta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraava kohta esityslistalla ja itse asiassa haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä heidän hyvästä yhteistyöstään. Ja kuten tiedätte, minä lähden parlamentista tämän vuoden lopussa. Joku muun täytyy käsitellä tätä asiakirjaa ja EPPstä edustaja Makovein seuraa minua ja halusin kysyä teiltä, vastustaako kukaan sitä, että hän johtaa tätä neuvottelutiimiä ja käytetään tätä hyväksyttyä tekstiä sitten neuvotteluissa neuvoston kanssa. Item is, uh... Seuraava asiastyslistalla on herra Pääsen mietintö. Mietintöluonnos, joka koskee erityiskervottomusta numero 1 2012 Etelän, Saharan eteläpuolisen Afrikan elintarvikkeiden, elintarviketurvan asia. That, uh... Läs Onko mahdollista, että voisimme äänestää tarkistuksesta seitsemän ja kahdeksan erikseen, mutta muut kaikki yhtenä ryhmänä, koska uskoakseni voidaan niputtaa yhteen. Ykkösestä 12 siis. Mm? No. Eikö tämä käy? No ei sitten, minä yritin ainakin. Tämä olisi hieman aikana. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 3. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 4 puolesta. Suosia tarkistuksella Herra Odi, haluatteko lukea sen ääneen? Ei sitten. Tarkistus 4 suosilla tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää. Vi- hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 7 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 7. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus kahdeksan tällä kertaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän. Puolesta vastaan. Nähdäkseni se hyväksyttiin. Tarkistetaan, mikäli haluatte. Tarkistus 9, koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta. Ja 10-12 yhtenä ryhmänä. Mikä tämä sopii puolesta? Vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten meillä on vielä DV-valiokunnan tarkistukset. DV2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Deven 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Deven 4 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta, toinen osasta puolesta vastaan tyhjää. Uskokseni se hyväksyttiin. DV. Äh, haluatteko tarkistaa? DV5 puolesta vastaan Tarkistetaan koneellisesti DV5. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 6 ja 7 on katettu, 8 sitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, hyväksytty. Joten mietintöluonnos näin kokonaisuudessaan muutettuna. Äänestys päättyy. hyväksytty. Onnittelut herrastaisille. Sitten kohta kuusi. Tämä on herra Odin asia. Ehkä herra saa haluaa sanoa jotakin. Puheenjohtaja, tarkistuksista, jotka tänne on tehty, ehdottaisin, että kulttuani, muita. Kaikki otettaisiin yhtään ryhmänä lukuun ottamatta AFET 7, mikäli kukaan ei vastusta. Kaikki yhtään ryhmänä, paitsi ei AFET 7. Vai mukaan luettuna? So is there any objection? Vastustako kukaan sitä, että otetaan tarkistukset ykkösestä kymmeneen yhtenä ryhmänä? Ei sovi. No sitten, y- tai yhdestä kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää. Ei kun tarkistetaan. Nyt tämä ei tullut selväksi. Tarkistus yksi. Vote is closed. Äänestys päättyy hyväksytty. Sitten miten koko mietintöluonnos kokonaisuudessaan puolesta, ei kun siis koneellisesti tulkki korjaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Näin ollen olemme saaneet koneäänestykset hoidettua. Jatkamme eteenpäin seuraavan asian esityslistallamme kohtaan kahdeksan. Kyse on valtuuskunnan matka Rotterdamin ja Antwerpenin 19. ja 20. syyskuuta 2012. Uh, Meidän sihteeristömme laati tämän kertomuksen ja se lähetettiin jäsenille heidän kommenttejaan ja ehdotuksiaan varten. Tänä päivänä meillä on ilo ja kunnia nyt esitellä teille tämän asian. Ehkä muutama minuutti niille, jotka eivät ole kiinnostuneet Antwerpenistä ja Rotterdamista, että he ehtivät lähteä salista ja sitten jatkamme. Thank you very much. I, uh... Kiitoksia oikein paljon. Ensinnäkin haluaisin kiittää uh, isäntiämme sekä Rotterdamissa että Antwerpenissa, jotka auttoivat meitä järjestämään tämän vierailun ja antoi meille hyvin paljon mielenkiintoista tietoa. Haluaisin kiittää myös kaikkia kollegoja, jotka osallistuivat tälle tietojen keruumatkalla. Uh, Tämä horisontaiset ovat 13 prosenttia kaikista EUn mm, määrärahoista ja Rotterdamin ja Antwerpen niin satamat ovat kaksi suurinta satamaa EU:ssa ja ovat tärkeimmät portit meriliikenteelle. Ja oli hyvin mielenkiintoista meille selvittää, kuinka EUn taloudellista etua suojellaan siellä. Ensinnäkin mm, lyhyesti tämän matkan tarkoituksesta. Tiedätte, että me menimme sinne tutkiaksemme, kuinka fyysinen valvonta suoritetaan ja myös asiakirjojen ja elektroninen valvonta ähm, satamaviranomaisten ja tuliviranomaisten taholta. Meidän täytyy, halusimme myös tarkistaa, kuinka eu lainsäädäntöä noudatetaan ja pannaan täytäntöön ja myöskin tunnistaa heikkouksia mahdollisia äh, parannuksia perinteisten omien varojen keruussa. Ensimmäisellä vierailulla, päivänä vierailimme Alankomaissa. Meillä oli keskustelua Rotterdamin satamaviranomaisten ja tuliviranomaisten kanssa. Vierailimme suurimmassa konttiterminaalissa, satamassa, ICD-deltassa. Tutkimme erilaisia menettelyjä, korjauksia, takavarikoitujen tuotteiden määriä, jotta voisimme katsoa katsoa, miten valvontajärjestelmää voitaisiin parantaa ja tehostaa. Valtuuskunta matkaili, mm, vieraili myöskin tupakkateollisuuden edustajien luona illalla ja myös tupakkateollisuus oli huolestunut väärennettyjen ja salakuljettujen tupakatuotteiden määrästä. Seuraavana päivänä me tapasimme Belgian viranomaisia, tulliviranomaisia ja satama edustajia. Vierailimme myöskin paikassa, jossa kontteja skannattiin. Näissä tapaamisessa eri viranomaiset antoivat meille tietoa huumeista ja tupakon takavarikoinneista vuosina 2010-2012. Ja ihan lyhyesti haluaisin kommentoida joitakin johtopäätöksiä, joita tämä valtuuskunta teki tältä vierailulta. Ensinnäkin yksinkertaistamisen ei pitäisi johtaa valvonnan vähentymiseen kun otetaan käyttöön yksinkertaistettuja menettelyjä, niin sen ei tulisi vähentää olemassa olevien valvontajärjestelmien tehokkuutta. Jäsenvaltioiden täytyisi panna täytäntöön näitä valvontamenettelyjä ja taata tehokkaasti unionin taloudellisen edun suoja. Toinen johtopäätös on se, että jäsenvaltion täytyy varmistaa, että oikealla tavalla kerätään perinteiset omat varat. Siksi kaupankäyvien täytyisi noudattaa kaikkia yhteisen kaupapolitiikan sääntöjä Lisäksi paikan päällä tehtävien tarkistusten määrä ei, siitä ei saisi vähentää ennen kuin on varmistettu, että kaupankävijät todella noudattavat sääntöjä ja vientiilmoitukset ten täytyisi yhdistyä lisätarkistuksiin ex post. Turvallisuuden täytyisi olla pääprioriteetti näillä satamissa ja valtuuskunta kohtaa huomasi, että kummassakin satamassa ympäristön suojelu, terveydensuojelu, huumeiden ja tupakan takavuorenkoinnin pitäisi olla päätavoite. Ja mitä tulee tupakan taka salakuljetukseen. Se tietenkin haittaa EUn taloudellista etua, siksi jäsenvaltiot yhdessä komission kanssa pitäisi ryhtyä tarpeellisiin toimiin, jotta eh, niiden etuja eh, suojeltaisiin parantamalla ex ante riskianalyysiä ja varmistamalla kunnollisia eh, tarkistusmenetelmiä ex post tarkastuksia. Tämä on lyhyesti tämän kertomuksen sisältö, johon kaikki valtuuskunnan jäsenet osallistuivat kommenteillaan. Odotan kovasti kommentteja ja kysymyksiä, jos teillä on kysymyksiä tässä vaiheessa. Haluaako komissio sanoa jotain tällä välin, koska meillä on myöskin komissioedustajia paikalla? Thank you, Mr. President. Mrs. President. Kiitos puheenjohtaja. Komissio pitää mielenkiintoisena tätä raporttia, joka laadutaan hyvä ja heijastelee hyvin toimintoja kahden päivän vierailun aikana sekä Alankomaiden että Belgian viranomaiset ovat ponnistelleet suuresti auttaakseen parlamentin jäseniä saavuttamaan vierailun tavoitteet ja komissio on sitä mieltä, että vierailu oli menestyksekäs. Pidämme arvossa sitä, että meidät vedettiin mukaan tähän vierailun. Olen pahoin sitä, että herra Frank Lassen ei ole tänään paikalla. Hän on virkamatkalla. Ja meillä on pieni kommentti teidän johtopäätöksinne. Haluaisin neljännessä johtokohdassa johtopäätöksiä mainitsette, että jälkikäteisvalvonnat tapahtuvat sattumanvaraisesti, mutta se on totta, mutta tämän ei kuitenkaan tulisi pelkästään sattumanvaraista toimintaa, vaan sen pohjalla täytyy myöskin olla riskianalyysi. Ja niin on tärkeää, että sekin mainitaan, että näin on. Thank you. Yes. Thank you, Kiitos puheenjohtaja. Olen Antti Suorti ja olen budjetti pääosalta ja minun yksikköni on vastuussa perinteisten varojen valvonnasta. Onneksemme meidän yksikkömme saattoi osallistua tähän vierailuun äh, Rotterdamin ja Antwerpeniin emme ole tässä voineet osallistua siihen, koska olemme olleet hyvin tukikorjaa, koska olemme olleet kiireisiä töissä valtioissa. Työmme on keskittynyt pitkälti samoihin asioihin kuin valiokunnan tietojenkeru matkalla näihin satamiin. Olemme toteuttaneet tarkistuksia jäsenvaltioiden valvontasatkioihin kaikissa jäsenvaltioissa ja viime vuonna teimme tarkistuksia paikallisissa selvitysmenettelyssä, joka on kaikkein yksinkertaisin tullimenettely, joka on käytössä. Meillä on tullivalvontastrategioiden osalta temaattinen kertomus, jonka esittelimme jäsenvaltiolle, joka koskee paikallisia tarkistuksia, ja tulimme tekemään sen uudestaan äh, tammikuussa valiokunnassa. Yleinen johtopäätös näistä tarkistuksista on se, että se on sama, ne ovat samanlinjaisia nämä johtopäätökset kuin teidän mm, matkakertomuksenne johtopäätökset olemme tehneet sen johtopäätöksen, että yksinkertaistaminen tullimenettelyssä ei saa viedä pohjaa pois tulliviranomaisten mahdollisuuksilta harjoittaa tehokasta valvontaa. On tarvetta saada tieto, jonka pohjalta voidaan kohdentaa valvonta. Ja myöskin riskin hallinnan täytyisi olla vahvistettua, pitäisi olla vahvistettua yhteistyötä jäsenvaltioiden sisällä, mutta myös jäsenvaltioiden kesken – mitä tulee riskien hallintaan ja myös siihen, miten käytetään automatisoitua riskianalyysijärjestelmää. Sitä pitäisi myös vahvistaa. Me olemme myös tehneet johtopäätöksen, että jälkikäteisvalvontaa pitäisi lisätä jäsenvaltiossa, jotta voitaisiin korvata se valvonnan määrä, joka on vähentynyt. Tämä olisi oikea tasapaino ajatellen kaupan edistämistä, helpottamista ja valvontaa. Jäsenvaltiot ovat sitoutuneet tekemään tämän, mutta joissakin jäsenvaltioissa on, on voitu nähdä, että toimeenpano ei ole oikein toteutunut täysin. Ja tietysti me seuraamme läheisesti niitä havaintoja, joita olemme tehneet tarkistuksien yhteydessä, tarkastusten yhteydessä ja tulevien tarkastusten aikana tulemme keskittymään – tullin, tehokkaan tullivalvonnan kysymyksiin, koska se on olennainen kysymys, joka liittyy nimenomaan EUn, mutta myös jäsenvaltioiden taloudellisten etujen suojelemiseen. Kiitos. Kiitoksia komissiolle tästä puheenvuorosta. Herra Mulderse, Haluaisin vain todeta, että voin täysin yhtyä siihen, mitä tässä kertomuksessa lukee. Olen nähnyt joitakin lehtijuttuja Bulgariasta, jotka liittyvät tämän matkan tulkintaan, mutta kuultani teitä, olen varma, että tiedot, jotka kertomukseen olette laittaneet, pitävät paikkaansa ja olen valmis niitä tukemaan. Rova Gressle. Anteeksi, halusin vain sanoa, että minulla on kyllä se vaikutelma, että en mä haluaisi katsoa tätä asiaa kovin tarkkaan että satamat eivät katso tätä kovin tarkkaan, koska se on niille etu. Ja jos valvonnan puutteessa tulee etu ja kaikki tietävät sen, niin sitten seuraus on päinvastainen kuin mitä haluaisimme. Olisi ihan tärkeää välillä katsoa, mitä teollisuudessa millaisia kliseitä siellä pyörii satamista. Ja esimerkiksi Rotterdamista tiedetään, että se on suurpiirteisempi, emmekä voi hyväksyä tätä. Olisi tärkeää, että komissio huomioisi tämän, että tämä ei voi olla mikään standardi etu, jos valvotaan niin vähän kuin mahdollista. Kiitoksia. Thank you. Any other? Onko muita kommentteja tai huomioita? Ei, siinä tapauksessa kiitän teitä kaikkia Tähän päättyy tämänpäiväinen kokouksemme ja toivotan teille oikein hyvää päivän jatkoa. Kiitos.